pitää puheenvuoroja. 14.4. Äh, täysistunnon pöytäkirjat ovat saatavilla. Onko niin huomautettavaa? Onko huomautettavaa pöytäkirjasta 14.4. täysistunto? Eli ei ole. Pöytäkirjaa mitään huomauttamista, se on näin ollen hyväksytty. Te saatte puheenvuoron sen jälkeen, kun olen saanut hoidettua tämän alun. Hyvät naiset ja herrat,